Good afternoon, colleagues. If there are no, um... Hyvää iltapäivää, kollegat. Jos vastalauseita esityslistaan ei ole, esityslista on hyväksytty. Puheenjohtajan asioita ei ole. Tänään on lyhyempi kokous kielikysymyksistä. Kroatia, tanska, latvia ja kieli puuttuvat tänään. Maltan kieli myös. Sitten ensimmäinen esityslistan kohta UNHCR maahanmuutto. Ensimmäinen kohta keskustelu UNHCRn johtavan poliittisen neuvonantajan Ellen Hansenin kanssa ja CRRFn pakolaisten tilanteen reagoimista koskevan kokonaisvaltaisen kehyksen tiimin apulaisjohtajan Jan Balden kanssa. Muistatte varmasti, että meillä oli matka korkean tason kokoukseen New Yorkiin 19. päivä syyskuuta. Silloin keskusteltiin tästä aiheesta suurista siirtolais- ja pakolaisvirroista. Kollegat muistavat varmasti raportin, jonka saimme tuon matkan jälkeen. Huippukokouksessa hyväksyttiin ehdotus, joka sisäsi paremman kansainvälisen vastauksen näihin haasteisiin. New Yorkin julkilausuma nimeltään. Kollegat muistavat tuon keskustelun varmaan. Euroopan parlamentti oli edustettuna korkean tason kokouksessa. Meillä oli kolmen hengen ad hoc-valtuuskunta, edustaja Wikström ja edustaja Schlein täältä valiokunnastamme. Valtuuskunnan raportti esiteltiin yhteiskeskustelussa tammikuussa. Tämän jälkeen koordinaattorit päättivät kutsua UNHCR live-valiokuntaan käymään keskustelua, joka koskee – tätä globaalia kehystä. Ja lisäksi aloittiin eri keskustelu siirtolaisten globaalista kehyksestä. Tämän aiheeseen on kiinnitetty paljon huomiota meidän valiokunnassamme ja kehitysvaliokunnassa, samoin kuin ulkoasioiden valiokunnassa. Me olemme suunnitelleet toista keskustelua jo, jotta käytäisiin kesätauon jälkeen tiettyjen erityisten maiden kanssa. Toivomme myös, että voisimme kutsua pakolaisasian päävaltuutetun Filippo Grandin valiokuntaan. Ja varmasti kollegat tietävät, että YK pääsihteeri puhuu täysistunnossa ensi viikolla. Käsittääksemme hän myös puhuu pakolaiskysymyksestä. Tätä taustaa vasten nyt on varmasti hyvä aika kuulla kahta vierastamme. Toivotan heidät lämpimästi tervetulleeksi. Ensin siis johtava poliittinen neuvonantaja UNHCRstä Ellen Hansen. Hän puhuu tästä Global Compact-aloitteesta, miten se toimii ja miten jatkossa voimme toimia. Annan hänelle ensin puheenvuoron noin vartiksi. 10-15 minuuttia puheaikaa teillä on puheenvuoro. Distinguished Chairman. Arvoisa puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, kiitos oikein paljon. UNHCR arvostaa kovasti teidän kiinnostustanne ja sitoumustanne ja tietenkin äärimmäisen hienosti toimivaa yhteistyötä välillämme. Tosiaan, jos ajatellaan aikaa ennen 19. syyskuuta viime vuonna, jolloin New Yorkin julkilausuma hyväksyttiin, niin sehän hyväksyttiin puitteissa, joissa vuonna 2015 Eurooppaan oli saapunut yli miljoona pakolaista ja tilanne oli lähes äh, en, ennen näkemätön äh, siirtymä siirtolais- tai pakolaisliikehdintä maailmanlaajuisesti ja näin äh, kansainvälinen yhteisö totesi, että jotain on tehtävä. Kyllähän äh, maailmalla pakolaisia on otettu vastaan äh, suuria määriä eri puolilla maailmaa ja äh, kollegani herra Palde puhuu tästä kohta hiukan enemmän. Mutta tämä New Yorkin julkilausuma tarjoaa yhteisiä sitoumuksia YK-jäsenvaltioilta pakolaisten ja muuttajien tilanteeseen. Tämä on siis yhteinen sitoutuminen ja siinä on tiettyjä lupauksia yhtäältä maahanmuuttajille ja ylipäätään ajatellen sitä, että on saatava aikaan tällainen kokonaisvaltainen kehys jonka puitteissa sitten vuonna 2018 YK jäsenvaltioissa 10.11. syyskuuta ensi vuonna siis sovitaan maailmanlaajuisesta kehyksestä. Ja tässä Sveitsin ja Meksikon pysyvät edustajat New Yorkissa johtavat tätä kokousta. Mutta ensin tästä New Yorkin julkilausumasta mutta siinä puhutaan siis tästä kokonaisvaltaisesta kehyksestä pakolaisten tilanteeseen liittyen ja annetaan pakolaisasiainvaltuutetulle tehtäväksi mm, kehyksen luominen kaikissa niissä tapauksissa, joissa pakolaisia siirtyy suuria määriä lyhyessä ajassa. Ja mm, tässä kollegani Powder puhuu kohta enemmän tästä kokonaisvaltaisesta kehyksestä ja pakolaisten tilanteeseen reagoimisesta, mutta kaiken kaikkiaan taustalla siis tämä Global Compact-aloite, joka perustuu tähän pakolaisten tilanteeseen reagoimista koskevan kokonaisvaltaiseen kehykseen. Vuosikertomuksessaan 2018 YK pääsihteerille pakolaiskomissaari tulee puuttumaan tähän asiaan. Ja se todella tulee siis olemaan mukana hänen kertomuksessaan. Ja 2018 myös YK yleiskokous tulee sitä käsittelemään ja se tulee osaksi UNHCRn toimintaa joka on liitteenä YK vuosiohjelmassa. Mutta jos nyt tarkastellaan sitä, mitä tehdään ennen YK yleiskokousta, niin työtä tehdään jäsenvaltiotasolla. Mm, Ruotsi vuonna 2018 tulee olemaan tämän prosessin vastuutahona, kun sitten mennään kohti tätä Global Compact-aloitteen hyväksymistä. Mitä aloite sisältää? UNHCR on tehnyt toimintasuunnitelman Global Compact-aloitetta varten. Se on tietääkseni teille toimitettu, mutta jos ei, niin löydätte sen kyllä kotisivultamme New Yorkin julkilausuman otsikon alta. Ja tarkoituksemme on lähestyä asiaa niin, että CRRF-puitteissa tällaisenaan New Yorkin julkilausumassa – tekstiin tulee mm, alkusanat, siinä kerrotaan aluksi sitoumuksesta, kansainvälistä suojelua tarvitsevien suojelemiseen, sitten tulee itse teksti ja tietyt loppukappaleet. Toisessa Global Compact-aloitteen osassa paneudutaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma tekee sitoumuksista operatiivisia 193 YK jäsenvaltiota tulevat toteuttamaan tämän ohjelman pohjalta Global Compact-aloitetta. Eli Global Compact on kaksiosainen yhtäältä CRRF ja toisaalla sitten operatiivinen toimintasuunnitelma. Ja että toimintasuunnitelma saadaan aikaan, järjestetään joko tapaamisia, kuulemisia, Meillä on vuosittainen kansalaisjärjestökuuleminen tänä vuonna kesäkuussa ja sitten toisella vuosipuoliskolla järjestetään joko temaattisia keskustelutilaisuuksia jotka liittyvät CRRFään. Kollegani kertoo tästä kohta hiukan enemmän ähm, ja todella paneutuu siihen, mikä tämä kokonaisvaltainen kehys on. Ja lopuksi sitten äh, tarkastellaan näitä tuloksia, katsotaan miten Ähm, CRRF toimii käytännössä, se pyrkii kuitenkin muuttamaan toimintatapoja ja sitten tietenkin 12.13. Äh, joulukuuta käytävä keskustelu pakolaiskomissaarin alaisuudessa jäsenvaltiot, kansalaisjärjestöt, muut sidosryhmät, virastot tulevat olemaan mukana tässä työssä. Ja helmikuussa 2018 pakolaiskomissaari tulee esittelemään Global Compact-aloitteen ensimmäisen luonnoksen, äh, jonka pohjalta käydään kuulemiset YK jäsenvaltioiden kanssa. Vaikka vaikka New Yorkin julkilausuma onkin äh, suhteellisen äh, spesifi, antaa äh, pakolaiskomissaarille tämän aloiteoikeuden, niin meidän arviomme on ja arviomme perustamme tapaamisiin eri sidosryhmien edustajien kanssa, muun muassa kansalaisjärjestöjen kanssa, niin arviomme on se, että tarvitsemme tekstin, jonka taustalla on mahdollisimman laaja konsensus niin, että vuoden 2018 lopussa YK yleiskokous sen tulee hyväksymään siksi te, toteutamme ensin epämuodollisia kuulemisia ja niiden pohjalta käynnistämme sitten ensi vuoden alkupuoliskolla muodolliset kuulemiset. Ja tämä kaikki löytyy toimintasuunnitelmastamme, nämä eri vaiheet löytyvät toimintasuunnitelmastamme. Ymmärrän, että olette hyvin sitoutuneet siihen, että pakolaistilannetta hallinnoidaan järjestäytyneesti, mutta tämä CRF-prosessi on siitä erillinen, vaikka teemmekin huomattavasti yhteistyötä kumppaniemme kanssa niin, että nämä eri aloitteet ovat paitsi yhteen sopivia, myös vaikuttavia niin, että esimerkiksi ihmissalakuljetusta voidaan torjua, meripelastusta harjoittaa, että lastensuojelu ja heikossa asemassa olevien henkilöiden suojelu otetaan huomioon kaikissa toimissamme, kun pakolaisia ja maahanmuuttajia kohdellaan. Jos nyt katsotaan Euroopan unionia sinänsä, niin 2016han ähm, päätettiin äh, ihmisarvoinen elämä äh, tekstistä ja kun katsotaan eri poliitikkojen äh, täydentävyyttä Euroopan unionissa, niin teidän käyttämänne kieli on hyvin samankaltaista kuin CRRFnkin. Halutaan puuttua pakolaisuuden syihin, huolehtia siitä, että humanitaarinen apu toimii, että saadaan toiminnalle vakaa pohja, jotta rahoitus on kunnossa, samoin jotta täydentävyys toteutuu. Ja kyllä voin todeta, että, että meidän linjamme ovat hyvin, hyvin vastaavanlaiset ja sitä haluaisinkin tässä korostaa. Eli Euroopan unionin politiikan ja meidän työmme täydentävyys ja myös yhdenmukaisuus. Ja me näemme todella Euroopan tällaisen kokonaisvaltaisen pakolaiskriisin kehyksen ähm, esitaistelijana te olette tehneet tätä työtä. Ja meidän äh, työssämme joskus ihmiset ajattelevat, että Euroopan rooli on lähinnä rahoittajan rooli ja äh, Eurooppa pyrkii ähm, pitämään sitten nämä pakolaiset poissa raja-aloiltaan, mutta kyllä Eurooppa toimii myös hyvin sisällyttäen. Ja toteaisin myös, että paljonkin voidaan puhua siitä, miten, miten viestitetään tilanteita, joita pidetään kriiseinä. On nähty pakolaiskriisi ja maahanmuuttokriisi, mutta me kyllä uskomme, että jos kovasti ponnistellaan mm, yhteistyön ja kumppanuuden pohjalta, tehdään kansainvälistä yhteistyötä ja jaetaan jaetaan vastuuta, niin vahvan kumppanuuden kautta nämä tilanteet ovat kyllä hallittavissa. Ja kun ajatellaan Euroopan eh, tilannetta, niin me odotamme eh, lisää rahoitusta, eh, kyllä, pakolaistilanteen ratkaisemiseen ja mm, CRRFn toimintaan. Ja ehkäpä Euroopan valtiot voisivat vielä entistä enemmän ponnistella Äh, laillisten maahantuloreittien äh, äh, aikaansaamiseksi ja myös uudelleen sijoitusten suhteen. Eräs 80-vuotias nainen, joka pakeni veneellä päästäkseen perheensä luokse Euroopan unioniin, kertoi minulle tilanteestaan, niin kyllä henkilöille, yks, yksityishenkilöille, yksittäisille ihmisille tarvitaan ää, äh, laillisia reittejä ja ää, äh, myös siirtoja Euroopan unionissa. Täytyy muistaa, että että äh, pohjoisessa tai sitten syvällä etelässä, kuten Australiassa, josta minä tulen, täytyy välittää tätä viestiä vaikeassa asemassa oleville ihmisille siitä, että me jaamme vastuuta, me jaamme tämän taakan. Ilman taakan jakoa tilanne on hyvin vaikea niille maille, joihin kohdistuu suuria pakolaisvirtoja joten tarvitaan tätä taakan jakoa. Ja tässä puheenjohtaja oikeastaan se, mitä minä halusin tässä vaiheessa sanoa, ja nyt mielelläni antaisin puheenvuoron äh, kollegalleni, joka voisi jatkaa. Thank you. Thank you. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Haluaisin täydentää sitä, mitä Ruohansen tässä jo sanoi ja haluaisin todella vahvasti sille kolme asiaa. Ensinnäkin on tärkeää muistuttaa itseämme siitä, mitkä ovat tavoitteet tässä pakolaistilannetta koskevassa kehyksessä. Toiseksi, missä olemme nyt menossa täytäntöönpanon osalta. Tämähän on teidän ja jäsenvaltioiden valtioiden ja UNHCR tämä kehys. Ja sitten, kuinka tästä eteenpäin kolmantena. Uskon todella että tämän kokonaisvaltaisen kehyksen olemassaolon syy on se, että vähennettäisiin painetta niiltä hallituksilta, jotka ovat ottaneet vastaan suuria määriä pakolaisia, joskus jopa 10 prosenttia väestöstä on määrä joissakin maissa. Olemme nähneet kyllä tilanteen monissa näissä maista. Toiseksi on tärkeää lisätä pakolaisten itseluottamusta niin, että he voivat elää ihmisarvoista elämää ja pyrkivät löytämään kestäviä ratkaisuja yhteiskunnissa. Kolmeksen on tärkeää katsoa, kuin, missä määrin voimme lisätä kolmansien maiden ratkaisuja. Tähän mennessä ne ovat näkyneet uudelle sijoituksen muka, muodossa suurissa määrin, määrin mutta uudellisijoittaminen ei ole kuitenkaan ainoa vastaus, jos pyritään tilannetta helpottamaan ja jos halutaan äh, näiden ihmisten kärsimystä vähentämään. Mutta todella uudelleen sijoittumisen lisäksi tarvitsemme perheen yhdistämistä ja lisätukea esimerkiksi ähm, työperäisen maahanmuuton kautta. Neljäs tavoite – koskee sitä, että luotaisiin alkuperämaihin sellaiset olosuhteet, että pakolliset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja vapaaehtoisesti palata kotimaahansa ja voivat löytää kestäviä ratkaisuja paluuta ajatellen ja kotoutua uudelleen. Nämä ovat kaikkein tärkeimmät tavoitteet tässä kokonaisvaltaisessa kehyksessä, eli CRRFssä, sellaisena kuin se on, on EU ja, ja, ja jäsenvaltiot hyväksyneet 19. syyskuuta 2016. Toiseksi haluaisin kertoa, mikä on nykytilanne. Päivä sen jälkeen, kun yhde, tuo julkilausuma oli annettu syyskuussa viime vuonna, niin, niin useat jäsenvaltiot tekivät sitoumuksia, lupauksia. Monet, monet heistä ovat tänäänkin täällä tänään edustettuina. Erityisesti Afrikassa on joitakin sellaisia maita, jotka ovat suostuneet toimimaan pilottimaina maina CRRF ajatellen. Ensimmäinen oli Uganda. 35 miljoonaa ihmistä. Siellä on kuitenkin otettu miljoona pakolaista vastaan. Tämä osoittaa, kuinka avokätisesti Uganda on toiminut Etelä-Sudanin naapureita kohtaan ja Somaliaa ja muualtakin tulee pakolaisia kohtaan. Uganda on maa, jossa edelleen on hätätilanteita. Siellä on myös pitkään jääneitä pakolaisia, mutta Ugandan lisäksi meillä on myös Tansania, joka on avannut ovensa sadoille tuhansille pakolaisille viime vuosikymmeninä. Tansaniakin on suostunut toimimaan CRRF-fokusmaana. Sitten Etiopia ja Djibouti. Etiopia ja Djibouti ovat maita, joihin kannattaa hetkeksi perehtyä, koska vaikka eh, ne, ne, ne ovat todella ottaneet suuria määriä pakolaisia, mutta eivät ole kuitenkaan avanneet työmarkkinoitaan. 20. syyskuuta viime vuonna ne tekivät lupauksia ja niiden ansiosta on tapahtunut muutos toimintapolitiikassa ja siellä on varmistettu, että, että Djibouti ja Etiopia pystyvät nyt auttamaan e, pakolaisia elämään, arvokasta elämää. Tämä on edistystä, jota olemme nähneet Afrikan maan osassa Somalian tilanne on myös ollut tärkeä. Ja tiedämme, että EU, UNHCR ja muut ovat, ovat todella tehokkaasti tuimineet ja auttaneet huippukokouksessa, jossa ei ollut kyseessä ainoastaan, ainoastaan vapaaehtoinen pa- palaaminen, vaan myös turvapaikan myöntäminen olosuhteilla, jotka helpottavat pakolaisten paluuta. Sitten Afrikan lisäksi Guatemala on vaikuttanut kiinnostuneelta ja keskusteluja jatketaan ja katsotaan, saadaanko vielä muita maita mukaan, jotka suostuisivat toimimaan äh, CRRF-fokusmaina, äh, maina, joista tarvitsemme lisää tukea. On muita, muutamia maita myös Aasiassa, Pohjois-Afrikassakin, lähi ja vielä muuallakin. Olemme havainneet, että meidän ei pitäisi keskittyä ainoastaan sellaisiin maihin, joissa on osoitettu halua toimia CRRF-maina. Tästä pääsenkin kolmanteen kohtaani, eli kuinka tästä eteenpäin. Kuten kollegani Hansen aikaisemmin totesi, odotamme, että EU edelleen tukee ja auttaa niitä maita, jotka ovat näitä CRRF-fokusmaita, erityisesti niitä, jotka ovat pitkän aikaan olleet avokäteisiä, ovat ottaneet vastaan suuria määriä pakolaisia maailmassa. Mutta on mentävä vielä pidemmälle. On monia maita, jotka eivät suostu toimimaan CRRF-maina ensimmäisenä vuosina. Näille, näitäkin olisi autettava. On myös tärkeää varmi, pyrkiä varmistamaan se, että, että tämä, tämä todellinen vastuunjakoväline CRRF ei nähtäisi välineenä, jolla pidetään pakolaiset tiettyissä maailmanosissa. Aikaisemmin on vedottu siihen, että olisi lisättävä mahdollisuuksia uudelleen sijoittamista ja yhdistämistä varten. Uskon, että tätä puolta olisi vahvistettava. Ja vielä lopuksi uskon, että tällainen koko yhteiskunta koskeva lähestymistapa, niin että me kaikki olemme mukana, hallituksen edustajat, lainsäättävät tahot, toimeenpanevat tahot, kaikki osallistuvat tähän muiden kumppaneiden kanssa, kansallisyhteiskunnan ja pakolaisten itsensä kanssa. Ne, he itse ovat avaintoimijoita omien, oman ihmisarvoisen elämänsä varmistamisessa. Tässä kaikki Kiitoksia. Um, kiitos ja kiitos, että puhuitte lyhyesti, koska tiedän, että kollegat myös Nykin valtuuskunnassa olleet haluavat pohtia tätä Global Compact-aloitetta ja sen vaikutusta käytäntöön myös. Ennen puheenvuoroja haluaisin vain todeta, että kaikki eivät ehkä kuunnelleet johdantoa, niin silloin yritin kertoa siitä, miten teemme jatkotyötä Global Compact-aloitteen osalta. Toistan tämän lopuksi, mutta meillä on useita keskusteluita mukaan lukien yksi, jossa on mukana pakolaisvaltuutettu ja yhteistyötä ulkosuudenhallinnon kanssa myös joulukuussa. Joten toivon, että voitte puhua ehkä lyhyesti ulkosuhdehallinnon puolelta tällä kertaa. Tervetuloa tänne, teillä on puheenvuoro. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon, että saimme mahdollisuuden lyhyesti puhua EUn työstä YK julkilausuman osalta ja Global Compact-aloitteen osalta. Me haluamme kovasti johtavaa roolia tässä työssä – on hyvin selvää, että tarvitsemme kattavan lähestymistavan, jos haluamme puuttua pakkosiirtymiseen. Se on humanitaarinen haaste, mutta myös kehityspoliittinen ja taloudellinen haaste. Kuten aikaisemmin on sanottu, EU on ollut etunenässä tällaisen uuden lähestymistavan osalta. Elämä ihmisarvo tiedonannon jälkeen silloin esitettiin johdonmukaista lähestymistapaa pakkosiirtymistapauksissa. Tämän jälkeen EU on merkittävästi lisännyt toimiaan erityisesti lähidässä Afrikassa ja Aasiassa. Tämä työ kovasti täydentää CRRF-työtä. Menee samaan suuntaan. Pidämme hyvin tervetulleena tätä prosessia, joka antaa meillekin mahdollisuuden antaa enemmän näkyvyyttä meidän omalle aloitteellemme, joka liittyy suojeluun. Yhteistyöhän kolmansien maiden kanssa CRR luo hyvän pohjan tälle Global Compact-aloitteelle ja hienoa, mitä työtä UNHCR on tehnyt. Tähän mennessä EU on sitoutunut tähän hankkeeseen varhaisesta vaiheesta lähtien. Myös edustustoissamme. Ulkosuhdehallinto on valmis koordinoimaan työtä komission yksiköiden kanssa – Lisäksi olemme valmiita tekemään yhteistyötä Genevessä käytävien teemakeskusteluiden yhteydessä CRRFstä ja tämä varmasti johtaa siihen, että saadaan hyvät kansainväliset kehykselle pakkosiirtymiselle mukaan lukien kehityskysymykset. Mitä pilottimaihin tulee? Pakolaisten tilanteeseen reagoimista koskevan kokonaisvaltaisen kehyksen osalta. Nyt tarvitaan konkreettista tukea – esimerkiksi Ugandan pilottihankkeen mallista. Jotta CRF-hankkeesta voi tulla menestys, toivomme, että muut lahjoittajat ja kolmannet valtiot pitävät kiinni lupauksista, jotka New Yorkin julkilausumassa ovat. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron jäsenille. Eli näin. Ensimmäisenä hän oli yksi kolmesta jäsenestä New Yorkin valtuuskuntamatkalla meille ensin. Kiitos. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin hyvin lämpimästi toivottaa vieraamme tervetulleeksi tänne tänään. Meille on hyvin tärkeää, että voimme jatkaa Global Compact-keskusteluiden seuraamista. On tärkeää, että parlamenttimme on mukana tässä prosessissa. On tärkeää, että hoidetaan tämän prosessin seuranta. Yksi asia aluksi. Pidin hyvänä tuota optimismia, mutta meidän on kyllä vaikea nähdä, että EU olisi tässä nyt toiminut esimerkillisesti uudelleen sijoittamisen osalta, kun jäsenvaltiot eivät ole pystyneet edes pitämään kiinni vasta lupauksesta vuonna 2015, kun puhuttiin ensinnäkin sisäisistä siirroista ja sitten uudelleen sijoittamisesta, joihin sitouduttiin. Me olemme jäljessä aikataulusta. 14 000 ehkä on tuorein luku. Komissio sen varmasti tietää sisäisiä siirtoja puolet niistä uudelleen sijoittamista, joita luvattiin. Samanaikaisesti kun Kanada, mainitakseni yhden esimerkin, on hyväksynyt 40 000 ihmistä muutamassa kuukaudessa. Onko kyse nyt muusta kuin poliittisen tahdon puutteesta? Nyt ei haluta täytäntöönpanna tätä yhteistä ratkaisua, jota niin kiperästi tarvitaan. Parlamentti on useat kerrat vaatinut jakoa, kuten sopimuksissammekin sanotaan. Lisäksi halutaan turvalliset ja lailliset reitit Euroopan unioniin, mutta neuvosto ja valitettavasti viime aikoina myös komissio tuntuisi jättämään huomiota parlamentin päätöslauselmat. Joten lopuksi minulla olisi yksi kysymys. Miten uskotte, että muuttuneet poliittiset puitteet ja tietenkin uusi hallinto vaikuttaa keskusteluun Global Compact-aloitteesta? Viittaan erityisesti siihen, mitä mainitsitte – päivää huippukokouksen jälkeen olimme siellä ja Yhdysvaltain hallinto järjesti konferenssin keskustelun konkreettisista sitoumuksista. Miten tämä etenee hallinnon muutoksen jälkeen Yhdysvalloissa? Vaikuttaako tämä yleisiin keskustelupuitteisiin, kun ajatellaan konkreettista sitoutumista uudelleen sijoittamisen osalta? Ja lisäksi se, mitä nyt näemme, on valitettavasti, oikeastaan Kysymykseni olisi, miten EU voi toimia johdonmukaisesti ja pitää kiinni sitoumuksista New Yorkissa viime vuonna, kun kaikki muu politiikka ja komission ennuston ponnistelut tuntuvat menevän siihen suuntaan, että ulkoistetaan raja-asiat, Libyan ja Turkin sopimukset samoin kuin Afrikan maiden kanssa solmittavat siirtolaissopimukset. Jos Hansenin puheenvuorossa puheenvuoro pätee siinä mielessä, että niin suuri osuus on etelästä tulevia maahanmuuttajia, niin emmekö silloin tee päätöksiä nyt ihan väärän suuntaisesti. Kiitos. Kiitos, Elli. Sitten on seuraava puhuja. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ranskaa. Niin, kuuntelin teidän puheenvuorojanne suurella kiinnostuksella. Ensimmäinen kysymys. Meillä on siis tämä julkilausuma ja kokonaisvaltainen yleinen lähestymistapa. Minulla on sellainen vaikutelma, että Euroopan tasolla tähän lähestymistapaan pyritään. Kysymykseni kuuluisi suurin piirtein niin, että kun ajatellaan tätä kokonaisvaltaista kehystä ja, ja kun katsotaan tilannetta niin kuin te katsotte, niin mitä Euroopalta puuttuu niin, että sillä voisi olla todellista politiikkaa sen, siinä mielessä, kun New Yorkin julistus on sen määritellyt? Onko jotakin sellaisia aloja, joissa teidän mielestänne olemme todella jäljessä ja asioita, joita pitäisi tehdä, mitä ei ole tehty? Kun teidän vinkkelistä katsotaan, mitkä ovat niitä sektoreita, joilla meidän pitäisi parantaa toimintaa. Tiedän kyllä, että uudelleen sijoittamisessa on paljon parantamisen varaa, mutta onko muita alueita, joissa teidän mielessänne, mielestänne olemme vielä, äh, vielä heikommassa asemassa ja missä odottaisitte Euroopalta enemmän? Sitten käytännönläheisempi kysymys. Puhuitte tässä maista, jotka toimivat tällaisena pilottimaina. Mitä se operatiivisesti tarkoittaa? Mitä nämä maat tulevat tekemään? mitä YK tulee tekemään, onko tässä jotakin, jota meiltä odotetaan. Yritän siis ymmärtää, kuinka tämä mekanismi oikeastaan toimii. Ja vielä viimeinen asia. Sanoitte, että toimintaohjelmassa olisi tarpeen saada lisää resursseja – Rohansen totesi, että resursseja odotetaan lisää. No, odotatteko näitä resursseja meiltä? Oletteko sitä mieltä, että jäsenvaltioiden panokset kehitysrahastoon ja eli eri toimintapolitiikkoihin, joita rahoitetaan eri maista ja e, e, pakolaisten vastaanottoa kohti, niin onko tämä sellainen asia, jossa olemme vielä jäljessä, kun ajatellaan, mikä meidän vastuutemme olisi? Thank you very much. Uh... Kiitos paljon. Anna Gomez. Well, uh, I also... Minäkin haluan toivottaa teidät tervetulleeksi ja olen täysin samaa mieltä kollegani Eli Schleinin kanssa, mitä tulee Euroopan unionin omiin sisäisiin ristiriitoihin. Kysyisinkin teiltä seuraavaa. Miten sovitellaan yhteen? sitten nämä kaikki äh, hienot lupaukset, joita on tehty kokonaisvaltaisen kehyksen sisällä ja sitten taas toisaalta käytäntö. Ajatelkaapa nyt, äh, tänä vuonna yksin on tullut 45 000 ihmistä äh, ovat asettaneet itsensä hengen vaaraan, koska laillista valvottua tietä Eurooppaan ei ole. Ainut tapa on turvautua ihmissalakuljettajan äh, palveluihin, onpa sitten äh, pakolainen tai maahanmuuttaja, koska Eurooppa ei avaa la- laillisia reittejä, joten äh, eikö ehkä keskeinen kysymys olisi Euroopan unionille juuri se, että tulisi avata näitä laillisia, turvallisia reittejä, niin kuin Kanada on tehnyt. Ja entäpä sitten, kun ajatellaan teidän viestiänne eurooppalaisille, ymmärrän, että tarvitsette rahoitusta ja poliittista tukea Global Compact-aloitteelle, mutta entäpä ne ihmiset, joita halutaan auttaa pakolaiset erityisesti, tuleeko tästä mitään apua heille? Suojeleeko Eurooppa todella pakolaisia, jos se vain tekee vastaavan laittoman epämoraalisen sopimuksen Libyan kanssa kuin mitä se on tehnyt aiemmin Turkin kanssa. Libyan, jolla ei edes ole laillista hallitusta tällä hetkellä. Ja onko henkilöstöä UNHCRstä? Ei. Eikä myöskään muista kansallisista järjestöistä, ehkä joitain paikallisia. Ja nyt EU nähtävästi on tarkoitus ulkoistaa tämä niin kutsuttu suojelu pakolaisten ja maahanmuuttajien suojelu Libyassa? Pystyykö esimerkiksi UNHCR huolehtimaan tästä Libyan kaltaisessa maassa vai petämmekö vain itseämme ja pitäisikö tämä sanoa suoraan? Lopuksi vielä kysyisin, että e, käsittelemmekö pakolaisasiaa vakavasti otettaen, jos suljemme silmämme e, kaiken ytimessä olevalta, olevalta tärkeimmältä poliittiselta kysymykseltä, kun tarvitaan todellista kehitys lähestymistapaa. Täytyy sanoa, että olin aika järkyttynyt YK pääsihteerin, kyllä puhun Guterresista, puheesta Adis Abebassa tammikuussa, kun häneltä kysyttiin pakolaisista niin hän sanoi, että kyllä tiedän, että maan on ottanut paljon pakolaisia vastaan naapurimaista, mutta maanne on myös vastuussa monien pakolaisten pakosalle lähtemisestä, koska teillä on ollut tällaista painostavaa vainoavaa politiikkaa. Tällaista sanoo YK on pääsihteeri. Ja miten me voimme ylipäätään hyväksyä sitä, että, että näin näin sanotaan, kun menee vaikkapa Kaleihin katsomaan, niin sieltä löytyy koko joukko etiopialaisia pakolaisia. Nämä olivat minun kysymykseni, kiitos. Uh, um, Cecil Kienge, Kiitos, Cecil Kienge. Uh, grazie. Kiitos, Claude. Minäkin olen tyytyväinen siitä, että meillä on tämä mahdollisuus kuulla, miten työt sujuvat ja etenevät tämän uuden julistuksen, New Yorkin julistuksen osalta. Ja näemme myös, mihin suuntaan sillä mennään. Haluaisin lyhyesti myös kutsuvieraillemme muistuttaa muutamista asioista, niin kun sitten kysymykseni, että tasa, täsmälleen vuosi sitten tässä parlamentissa äänestimme suurella enemmistöllä päätöslauselmasta, jossa on mukana suurin piirtein kaikki ne asiat, jotka pyrimme nyt saamaan tähän New Yorkin julistuksen. Kaikki pyörii solidaarisuusperiaatteen ympärille niin, että Dublin uudistettaisiin ja pysyvästi sitovalla tavalla jaettaisiin näitä pakolaisia, humanitaariset käytävät ja humanitaariset viisumit, Schengenin uudistukset, lailliset maahanmuuttoväylät, maahanmuuttopolitiikan parantaminen ja, ja syihin pureutuminen jos suljen silmäni, niin voi sanoa, että olemme aivan täydellisiä, koska Mehän olemme kirjoittaneet tänne asioita, jotka nyt todella pitäisi tarkistaa, onko ne toteutettu. Mutta suureksi yllätyksekseni havaitsen, että nyt vuosi myöhemmin, vuotta myöhemmin, no ei tässä oikeastaan tarvitse edes yllättyä, mutta vuotta myöhemmin olemme nyt jälleen kerran keskustelemassa siitä, pitäisikö näitä asioita täytäntöpana vai ei. Eli erityisesti edessämme todellisuus, jonka olemme jo nähneet kentällä. Eli nämä No sisäiset siirrot, uudelleen sijoittamiset, peru, perheen yhdistämiset ja palauttamiset, kaikki nämä asiat on jo nähty. Nyt kyllä ihmettelen, koska tämä hätätilanne oikein päättyy. Kyllä me tiedämme jo, että meidän pitää ryhtyä kaikkeen tähän työhön. Yhdyn siis kollegoihin, jotka ovat täällä puhuneet ja sanoneet, että kyllä on totta, että täällä on aika vahva poliittinen solidarisuuskriisi. Kyllähän me tästä tiedämme, mutta on myös paljon, hypo, paljon ulkokultaisuutta. Jos katsotaan vaikka Libyaa, jos meidän pitäisi nyt ryhtyä puhumaan siitä, että, että tehdään uudelleensijoituksen Libyaan tai palautetaan henkilöitä Libyaan, niin ihmettelenpä kuinka voimme tuonne leireille palauttaa ihmisiä. Kyllä kaikki tietävät, millaisia ne ovat. Sitten Djibouti. Siellä on valtavasti jemeniläisiä pakolaisia, emmekä puhu siitä juuri ollenkaan. Nämä pakolaiset, haluaisin heistä kysyä. Monilta heistä kelle tämä mahdollisuus mennä toiseen maahan, joten Jemen on aivan malli, tai Djibouti on aivan malli. Siis siellä ei saada mitään, pakolaiset ei saa mitään mahdollisuutta lähteä mihinkään muualle, vaan saavat oleskeluluvan, eli eivät voi edes lähteä muualle Oletteko te tietoisia tästä tilanteesta? Ja sitten vielä Annan esiin ottama poliittinen kysymys. Kun puhutaan uudelleen sijoittamisesta, kun puhutaan näistä uudelleen sijoittamisesta, puhumme myös kolmansista maista, emme kata huomioon ihmisoikeusrikkomuksia tai poliittisia ongelmia – Pitäisikö nämä asiat kuitenkin ottaa huomioon tässä New Yorkin julistuksessa? Kiitoksia. Thank you, Cecil. And, uh... Kiitos, Cecil. Mä olen Björk. Thank you very much and thank you. Kiitos paljon. Kiitos vieraillemme, että tulitte tänne. Kuten tiedätte, täällä parlamentissa tehdään työtä, kuten monet kollegat ovat sanoneet, monen lainsäädäntöaloitteen kanssa aiheena on mahdollisimman kattava lähestymistapa koko siirtolaiskysymykseen. Olen itse esittelijänä tämän ohjelman osalta, joka koskee uudelleen sijoittamista ja teen yhteistyötä kollegoiden kanssa, että saadaan tästä mahdollisimman hyvä mietintä. Kuten kollegat täällä ovat myös maininneet, tiedän, että puhutte kannustavasti, mutta ei ole varmaankaan EU päättänyt, mitä aikoo tehdä. Aiotaanko siirtyä pois sitoumuksista vai aiotaanko niitä esittää tehokkaammin ja enemmän? Suuri enemmistö täällä valiokunnassa ja parlamentissa on puhunut useat kerrat sen puolesta, että nyt toimitaan voimakkaammin tällä saralla, joten me tuemme teitä. Tämä on ensimmäinen viestimme. Ja sitten uudelleen sijoittamisesittelijänä. Tietenkin uudelleen sijoittaminen on vain yksi mahdollisuus tässä. Yksi palapelin pala. Perheen yhdistäminen ja muut turvalliset reitit ovat mahdollisia myös, mutta tämä on yksi mahdollisuus antaa tarjolle kestävä ratkaisu, kun muita ei ole. Me haluaisimme Euroopan parlamentissa ja teen tässä yhteistyötä kollegoiden kanssa, saada aikaan kunnianhimoisemman ohjelman kuin se, mitä on nyt pöydällä. Toivoisin kommentteja, niin me haluaisimme lisätä lukumäärää, haluaisimme lisätä tämän ehdotetun ohjelman laatua ja muuttaa myös viestintää, koska kyllä EU voi olla tässä tärkeä toimija. Ja jos uudelleen sijoittamisen osalta emme toimi tehokkaammin, emme pysty myöskään esittämään oikeaa viestiämme. Luonnos on jo pöydällä ja olisi hienoa, jos voisimme saada teiltä vähän kommentteja. UNHCRn rooli on aivan keskeinen. Se on sinne kirjattu neuvosto tai tällä samoilla linjoilla. Samalla tietenkin EUn kollektiivisesti pitäisi auttaa toisiaan, jotta voimme tehdä enemmän ja paremmin, ja siitä tässä ohjelmassa on kyse. Olisin kysynyt, onko teillä kommentteja maantieteellisiin prioriteetteihin, koska kuten monet kollegat ovat sanoneet, olisi väärä tie – jos lähtisimme sille tielle, että tällaisten ohjelmien kautta lähdetään sopimuksiin kolmansien maiden kanssa. Meidän pitää toimia humanitaarisesti ennen kaikkea. Ja minun ehdotukseni olisi seuraava. Toivoisin, että EUn ohjelmat voitaisiin sopeuttaa globaaleihin uudelleen sijoittamistarpeisiin. Haluaisin kuulla kommenttejanne. Ja toivon, että voisitte lukea myöskin tämän mietintöluonnoksen ja kommentoida sitä myös myöhemmin, jos mahdollista. Kiitos. Parva Spinelli on viimeinen puhuja. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi muutamia kysymyksiä. Ja haluaisin vielä, vielä kiittää UNHCRn edustajia. Minulla on täällä muutamia kysymyksiä koskien sanastoa, joita käytetään tässä Global Compact-aloitteessa. Sanat ovat tärkeitä. Ja täällä on joitakin sanoja tässä etenemissuunnitelmassa, joita on käytetty, jotka eivät ole aivan selviä ja joskus jopa eufemismeja minun mielestäni, tällaisia kiertoilmaisuja. Haluaisin mielelläni ymmärtää, mitä täsmälleen ymmärrätte tällaisella self-relianceilta, relianceilla, eli pakolaisten itseluottamuksella tai tällaisella resilience, jotenkin tällaisen vastoinkäymisten kanssa pärjäämiseltä. Sitten pohjois-etelän suhteista ja etenemissuunnitelmasta puhutaan siitä, että tuettaisiin maita, jotka ottavat vastaan pakolaisia ja että tuettaisiin e, olosuhteita näissä maissa ja pyrittäisiin parantamaan olosuhteita kolmansissa maissa. Tässä siis tämä eufemismi Eli että jaetaan vastuu tasaisemmin. Minun mielestäni voitaisiin käyttää vähän selkeämpää sanankäyttöä ja todeta, että vahvasti sitouduttaisiin näitä syvällisiä, globaaleja epä tasa-arvoisia tilanteita vastaan pohjoisen ja etelän välillä. Annatte tällä numeroita 86 prosenttia pakolaiset ovat etelän maissa, tämä on aivan selvää, mutta sittenhän on sitten on tuettava tästä, tästä epätasapainosta, johon on todella puututtava eikä vain tuettava näitä valtioita. Sitten takaisin palauttamisesta. En ole aivan tätäkään sanan käyttöä ymmärtänyt. Tällä tässä puhutaan palauttamisesta, returns, jotka olisivat kestäviä ja vapaaehtoisia. Tehän tiedätte oikein hyvin, että nämä Euroopan unionin tekemät sopimukset tiettyjen kolmansien maiden kanssa, erityisesti Afganistanin kanssa, ovat sellaisia, jossa on mukana myös pakotetut palautukset, pakkopalautukset. Joten en oikein ymmärrä tätä. Ja myös yksin tulevia alaikäisiä voidaan pakkopalauttaa. En ole siis aivan ymmärtänyt, kuinka voitte puhua Euroopasta maailman mestarina tässä asiassa. Sitten vielä tästä viestinnästä, poliittisesta viestinnästä. Olen tyytyväinen siitä, että tunnustatte sen, että pakollisten ja maahanmuuttajien, taloudellisten maahanmuuttajien välillä on ongelmia ja näitä on vaikeaa näitä ryhmiä erottaa toisistaan. Tehän tiedätte, että monissa eurooppalaisissa maissa tällainen erottelu kuitenkin tehdään. Yleisesti ottaen puhutaan siitä, että taloudellisia maahanmuuttajia on, on enemmän kuin muita ja sitten näitä palauttamisia siis massiivisesti haluttaisiin tehdä. Sitten nämä vuotuiset kuulemiset, joita lupaatte järjestää vuosittain kansallisjärjestöjen kanssa. Tehän tiedätte, että kansalais- järjestöihin on aika raskaita iskuja kohdistunut. Monet kansalaiset järjestöt, jotka tuolla Sisiliassa ja Libyan vesillä toimivat, ovat todella painostuksen alaisia ja, ja nämä järjestöt ovat hyvin pelästyneitäkin. Heitä on uhkailtu. Ja todella on, on väitetty Euroopassa, että, että Libyassa nämä eurooppalaiset kansalaisjärjestöt toimisivat jotenkin vetovoimatekijänä, joten ei tässäkään mielessä minun mielestä Euroopan mikä malli ole. Um, Kiitos paljon. Monia hyviä kysymyksiä. Lisäisin vielä yhden kysymyksen lopuksi. Meillä on alustava kokous, josta oli kovasti apua. Mutta Global Compact-aloitteesta. Malin Björk esitteli hyvin, mitkä ovat nämä vaihtoehdot ja päätökset, joita on tehtävä. Usein täytäntöönpanossa on ongelmia. Meillä on uudelleen sijoittamispolitiikkaa pian, kotouttamispolitiikkaa myös. Sisäistä siirroista on puhuttu. Kyse on täytäntöönpanosta siitä, että solidarisuutta ja poliittista tahtoa puuttuu, kuten edustaja Kenke sanoi. Olisin kysynyt Global Compact-aloitteen poliittisista ulottuvuuksista. Ensi viikolla pääsihteeri tulee parlamenttiin. Mutta miten tämä asia esitetään, kun se ei ole sitova väline, vaan se vaatii ihmisiltä tukea, sitä, että ihmiset tietävät siitä. Ja kysymykseni kuuluu, tietävätkö ihmiset tästä, ne ihmiset, joiden tulisi tästä tietää? ja miten me voisimme auttaa, jotta täytäntöönpano-ongelmat, joita meillä on, vastustus ja niin, niistä päästäisiin eroon. Ja mitä voimme sanoa täytäntöönpanon ongelmista uudelleen sijoittamisen osalta, mutta myös sisäisten siirtojen osalta ongelmia on selkeästi ollut. Kiitos. I think the... Tässäpä esitettiin koko joukko kysymyksiä ja huomioita en ehkä niille kaikille saa tehtyä tässä vastauksessa nyt oikeutta. Mm, teen kuitenkin parhaani ja kollegani voi vastata myös joihinkin kysymyksiin. Monet äh, kysymyksistä osuivat tässä mielestäni asian ytimeen, eli juuri se, että tulisiko Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden lisätä ponnistelujaan. Ja kun puhutaan uudelleen sijoittamisesta, niin tottahan se on, että se ei nyt ole ala, jossa Eurooppa olisi minkään äh, mittatikun mukaan mestari. Kyllä Eurooppa voi tehdä enemmän ja samoin äh, perheiden yhdistämisen suhteen Euroopan unionin jäsenvaltioille olisi tärkeää äh, niiden vuosittaisia uudelleen sijoittamiskiintiöitä lisätä vastaamaan paremmin äh, maailmanlaajuisia kansainvälisiä uudelleen sijoittamistarpeita niin, että että nämä kiintiöt vastaisivat pikemminkin pakolaisten ja suojelun tarpeessa olevien tarpeita kuin jäsenvaltioiden omia tarpeita. Ja kyllä todella enemmän uudelleen sijoittamisalalla voitaisiin tehdä. Kun puhutaan perheiden yhdistämisestä, se on hyvin kriittinen asia ja myöskin ala, johon tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Eh, ja ehkäpä myös löytää mahdollisuuksia vahvistaa jäsenvaltioiden voimat, ehm, jotta tätä kapasiteettia saataisiin vahvistettua ja vetoaisimme myöskin Euroopan eh, unionin toimielimiin, jotta löytäisiin, löydettäisiin näitä vaihtoehtoisia reittejä, turvallisia reittejä pakolaisille. Ajatellaan tätä poliittista asiayhteyttä. Kysyttiin, että onko se muuttunut, onko tilanne muuttunut ja joku taisi mainita viimeisimmän huippukokouksen, jota johtivat yhdessä pääsihteeri, presidentti Obama ja joukko muita isäntiä. Tuolloin tehtiin hyvin vahvoja sitoumuksia – paitsi EU-jäsenvaltioiden suulla myös isäntä isännöivien valtioiden suulla. Joskus minulta kysytään, että miten te UNHCR jaksatte pitää toivoa yllä ja pysyä positiivisina, mutta Kyllä, me voimme, kyllä meillä on syytä hyvänkin mieleen ajatellaanpa niitä tuhansia ja taas tuhansia syyrialaisia pakolaislapsia, jotka nyt Turkissa käyvät koulua EUn tuella. Paljonkin hyvää tapahtuu ja ehkäpä tässä kollegani Pölder voi vielä hänkin kertoa näistä hyvistäkin uutisista. Kyllä poliittinen asiayhteys on vaikea. Me emme ole poliittinen toimielin, mutta luonnollisesti seuraamme tiiviisti vaaleja, joita toimitetaan eri puolilla maailmaa ja niiden tuloksia. Ja kyllä paljonkin huolta ja murhetta tulee, kun puhutaan vaikkapa joskus pakolaistilanteesta ja yhdistetään pakolaiset ja suojelua hakevat ihmiset turvallisuuskysymyksiin, kun puhutaan siis kansallisen turvallisuuden vahvistamisesta. Kyllä varmaan poliittistenkin johtajien tulisi tässä ottaa jämäkämpi kanta siihen, että näitä asioita ei tule sotkea niin todella pääsihteeri tulee Strasburgiin. Hän on Portugalin entinen pääministeri, entinen pakolaisen komissaari ja näin ollen hän on kyllä varmasti henkilö paikallaan ja voi antaa merkittävän panoksen keskustelulle. Tämä asia, mm, tämä ennaltaehkäisevä diplomatia on itse asiassa hänen asialistallaan kaikkein korkeimmalla ja tärkein asia. Ja toivoisimme, että myös varmasti Euroopan unionin panos voi olla hyvin tärkeä. Kyllähän tämä kiintiösuunnittelukin on tärkeä asia ja me tiedämme, että usein saadaan varhaisen varoituksen järjestelmän kautta hälytyksiä, mutta aina niihin ei heti reagoida paljonkin voidaan varmasti tehdä. Ja New Yorkin julkilausuma on meidän mielestämme siksikin niin merkittävä, että se vielä uudelleen muistuttaa eh, ja toistaa eh, pakolaisyleissopimussitoumuksista ja tietyistä merkittävistä välineistä, joita alalla on olemassa jo. Ja tietenkin eh, sovittu on aina vain yhtä toimiva kuin sen täytäntöönpano, joten nyt tarvittaisiin konkreettista täytäntöönpanoa. Lailliset puitteethan ovat jo olemassa. Ja varmaan voisi sanoa samaa myöskin maahanmuuttajien suhteen. Maahanmuuttajien ihmisoikeuksia tulisi kunnioittaa aina ja kaikkialla. Rahoituksesta, kyllä, rahoitus on huolenaihe. Jos puhutaan vaikkapa Ukannan kaltaisesta maasta, joka tekee kaiken oikein, sillä on hyvin edistyksellistä pakolaispolitiikkaa, se päästää pakolaiset työmarkkinoille, tarjoaa koulutusta, tontteja, ja silti rahoitus on aivan alakantimissa. Emme me yksinomaan katso Euroopan unioniin ja sen yksittäisiin jäsenvaltioihin, mutta luonnollisesti tehän kyllä edustatte merkittäviä lahjoittajia maita, vauraita maita. Solidaarisuuskriisi määritelmää käytti entinen pääsihteeri, ettei kyse ole niinkään kriisistä pakolaisten määrän suhteen, vaan kyse on kriisistä solidaarisuuden puuttuessa. Ja kun me hallinnoimme näitä tilanteita, ajattelemme, että vaikkapa miljoona ihmistä tuli Eurooppaan vuonna 2000 15 ja EU:ssa on kuitenkin kansalaisia 500 miljoonaa ja verrataan tilannetta Libanoniin, jossa neljännessä ihmisistä on pakolaisia. Joten kun poliittista tahtoa on, niin keinot varmasti löytyvät. En ehkä puutu nyt tuohon Libya keskusteluun, koska en siitä tiedä tarpeeksi, mutta kyllä luonnollisesti eh, turvallisuustilanne on huolestuttava ja me olemme tietoisia tästä ja ihmisten palauttaminen eh, maihin, joissa turvallisuutta ei voida taata, on ongelma ja yli miljoona ihmistä siellä tarvitsee humanitaarista apua, joten kyllähän tilanne puhuu puolestaan. Mm, puhuttiin joistain määritelmistä, pakolaisten itseluottamuksesta tai sitkeydestä. Äh, ehkäpä jätän tämän äh, kollegani vastattavaksi. ehkäpä tässä minun vastaukseni ja Pelder äh, kollegani voi jatkaa. Kiitoksia pohdinnoistanne. Olette hyvin suorapuheisia niin kuin aina ja huomionne tulemme ottamaan kyllä mukaan omiin pohdintoihimme ja aivan oikeutettuja huolenaiheita esititte ja me edelleen kohdistamme katsemme Eurooppaan poliittisen johtajuuden toivossa. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitoksia. Voisin vielä vähän täydentää tätä näistä hyvin suora, suorista kysymyksistä ja kommenteista. Todella saamme tästä kaksi viestiä mukaan, Me Ensinnäkin, olemmeko tehneet jo tarpeeksi? Emme ole. Me, meidän pitäisi tehdä, meidän kaikkien pitäisi tehdä enemmän. Ne tarpeet ovat niin suuria. Kyseessä ei ole vain se, että yritetään löytää ratkaisuja näihin pakolaisongelmiin, vaan on myös pureuduttava näihin alkuperäisiin syihin. Uskon, että on elimiä toimijoita, jotka voisivat paljon paremmin toimia näiden alkuperäisten syiden, syiden osalta ja, ja myös siinä, että ihmiset eivät enää niin paljon tarvitsisi kansainvälistä suojelua. Tämä on selkeästi tärkeä viesti meille, että emme tee tarpeeksi teemmekö sitten tiettyjä asioita. No kyllä minä uskon, että kyllä täällä vastauksekin on tarjottu. Jotkut hallitusten edustajatkin ovat toimineet tiettyjen valtioiden kohdalla hyvään. On, on saatu koulutusta ja rekisteröinti on paren, parantunut ja lisääntynyt ja on tuettu monia kumppaneita ja monilta kumppaneilta ja lahjoittajilta on saatu tukea Uskon, että suojelu on kyllä monissa maissa parantunut ja toimintapolitiikkakin on muuttunut tietyissä maissa, jotka aikaisemmin mainitsin. Eikä se johdu ainoastaan rahoituksesta, vaan myös poliittisesta tuesta. On kyllä totta, että meidän pitäisi tehdä vielä enemmän kuin mitä nyt teemme. Uskon, että teidänkin on tärkeä rooli niin, että näihin tarpeisiin voitaisiin vastata. Sitten täällä esitettiin kysymyksiä jotka koskevat sitä, mitä Euroopan tasolta tarvittaisiin. Tämä on täysin oikeutettu kysymys. Täällä mainittiin ainakin kaksi aluetta, joille, joilla voidaan Euroopan tasolla tehdä paljon enemmän. Ensinnäkin olisi lisättävä uudelleen sijoittautumista varten paikkojen määrää. Ja nämä maat, jotka olevat eniten merkitystä antanut, antaneet painoarvoa tällä on Yhdysvallat, ja tehän tiedätte, että täällä on suuria muutoksia nyt. En, emme pyydä, että Eurooppa tekisi jotakin, mitä se ei voi tehdä tai ei ole voinut tehdä pitkään aikaan, mutta pyydämme, että, että kuitenkin uudelleen sijoittamispaikkoja lisättäisiin. Ja tämä on todella viesti pääkaupunkeihin ja eri puolilla. Aina kun meillä on vain mahdollisuus tästä puhua, on tärkeää saada taloudellista ja taloud- poliittista tukea sille, että yhä useammille ihmisille voitaisiin antaa toivo uudelleen sijoittautumisesta ja toivo perheen yhdistämisestä. Näin voimme estää heitä tekemästä hyvin riskialtiita valintoja, joissa, joiden myötä monet menehtyvät välimereen tai, tai tuonne Afrikan eteläpuolella tai Aasiassa tai Arabian vesillä. Kyllä me varmasti voimme monissa asioissa toimia vielä paremmin. Täällä on mainittu hyviä esimerkkejä. Kanada muun muassa. Varmasti voimme näitä esimerkkejä tarkastella. Haluaisin ehkä vähän oikaista, koska en usko, että Jemenissä pakolais sijoittajia estetään uudelleen sijoittamasta. Siellä on hyvin vähän tilaa, mutta ei, ei mitään kansallisuutta estetä näiltä mahdollisuuksista. Me, me kyllä katsomme, millaisia olosuhteita turvapaikkaa varten on ja millaisia olosuhteita on alkuperämaissa. Ei, kaikki tiedot eivät välttämättä ole ihan päivitettyjä. Meillä saattaa esimerkiksi olla henkilöitä, jotka hakevat uudelleen sijoittamista ja, ja voi olla, että kaksi-kolme vuotta menee ennen kuin se onnistuu. Me todella uskomme, että ei ole sellaisia tilanteita, joissa tiettyä kansallisuutta edustavia estettäisiin hakemasta uudelleen sijoittamista, ellei sitten ole sellainen olosuhde, ettei heitä enää voida pitää pakolaisena, mutta jos haluatte lisää tietoja Djiboutista, niin voin kyllä sitä teille toimittaa. On aika kiinnostava kuulla tästä myönteisestä politiikasta, josta puhuitte. Tämä taisi olla edustaja Sisil. Meillähän on vuotteiset kolmikantaneuvottelut koskien uudellisijoittamista ja meillä on täällä uudellisijoittamismaat mukana. Ja silloin voimme myös keskustella asiasta ja katsoa, miten sitä voidaan täydentää. Sitten täällä oli kysymyksiä, jotka koskevat tätä itseluottamusta ja muita näitä asioita. Kyllä tämä self-reliance koskee sitä, että autetaan näitä yksilöitä. Monet ihmiset eivät tarvitse apua, vaan he tarvitsevat vain ympäristön, jossa he voivat elää ihmisarvoista riippumatonta elämää, aivan kuten tekin ja kuten minäkin. Tässä on siis kysymys. Tästä jotkut heistä voivat toimia taloudellisella puolella tai hyödyntää vapaata liikkuvuutta, jotkut voivat olla yrittäjiä. Tämä self-reliance-käsite on siis sellainen, jonka kautta voi, voitaisiin auttaa pakolaista elämään ihmisarvoista e-, elämää eri kestävien ratkaisujen kautta, vapaaehtoinen palaaminen tai sisäinen siir- tai, tai uudelleen sijoittaminen tai, tai muut vaihtoehdot. Täällä esitettiin myös kysymys New Yorkin julistuksesta. Puheenjohtaja on hyvässä asemassa ja voi auttaa meitä tässä varmasti, vaikka teksti ei olekaan sitova, niin pakolaisten suojelu ja tarpeessa olevien ihmisten suoja on aika tuskallista ajoittain, mutta Uskon, että kun meillä on tiettyjä indikaattoreita ja tukea teiltä, niin voimme tehdä tästä välineen, jolla voidaan täydentää sitovampia asiakirjoja, kuten vuoden 51 yleissopimusta, mutta varmasti te voitte auttaa meitä tässä. Kiitoksia. Thank, um, Ms. Hansen and Mr. Dian. Minä haluaisin kiittää Ellen Hansen ja Dian Valdea tästä keskustelusta. Kuten keskustelusta kuulitte, täällä kyllä ovat realiteetit tiedossa ja asiantuntemusta paljon jo pitkältä ajalta. Joten täällä ymmärretään varsin mainiosti, mitkä ongelmat ovat. Haluaisin selkeästi sanoa, että me tuemme teitä tässä prosessissa. Libevaliokunnan koordinaattorit ovat jo ehdottaneet yksityiskohtaista seurantaa joikin prosessin seurantaa. Syyskuuhun 2018 asti ulkosuudenhallinnon kollegoiden tavoin me tapaamme sen äm, tammikuussa ja tämän keskustelun jälkeen voidaan myös todeta, että haluamme osallistua keskeisiin kokouksiin. Joten jäsenet seuraavat tätä aloitetta. Toivottavasti voimme osallistua YK kansainväliseen konferenssiin, joka on seurantaa vuoden 2016 korkean tason kokoukselle. Teemme näistä yhteistyötä ulkosuhdehallinnon kollegoiden kanssa, jotta voimme nähdä, miten paljon voimme osallistua. Ja varmasti teemme yhteistyötä muiden valiokuntien kanssa, kuten kehitysyhteistyövaliokunnan ja ulkoasianvaliokunnan kanssa. Toivon, että ulkosuhdehallinnon kollegat auttavat meitä joidenkin näiden askelten osalta. On tärkeää, että kollegat tietävät, mistä näissä kokouksissa on kyse, erityisesti että niitä kollegoita, joita kiinnostaa tämä politiikan ala. Kiitos oikein paljon alustuksista ja keskustelusta. Kiitos teille. Nyt joudumme etenemään esityslistalla. Kiitos oikein paljon. Kun vieraamme lähtevät, meidän on siirryttävä kohtaan neljä esityslistalla. Varmasti kannatti käyttää tämä aika tämän esityslistan kohdan käsittelyyn. Nyt siirrymme kohtaan neljä. EUn ja Afganistanin yhteinen etenemissuunnitelma muuttoliikeasioissa toinen päivä lokakuuta EU Afganistanin kanssa hyväksyi yhteisen etenemissuunnitelman 14. päivä marraskuuta koordinaattorit päättivät pyytää oikeudelliselta yksiköltä tietoa parlamentin roolista tässä yhteisessä etenemissuunnitelmassa. Oikeuden yksikkö antoi lausuntonsa 17. päivä maaliskuuta ja 11. huhtikuuta koordinaattorit – päättivät pyytää, että oikeuden yksikkö esittelisi tämän lausunnon livevaliokunnan kokouksessa, jotta nyt oikeusyksikkö saa mahdollisuuden esitellä tämän lausunnon. Kysyisin vain, kuka meillä on täällä Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Niin, sanoin. Minulle sanottiin, että te siellä sinisessä puvussa, mutta olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvon jäsenet. Kuten mainittiin, teidän valiokuntanne pyysi meiltä lausuntoa liittyen yhteisen etenemissuunnitelman osalta muuttoliikeasioissa EUn Afganistanin välillä. Kysymykset, jotka meille esitettiin, liittyvät ensinnäkin siihen, voidaanko tätä asiakirjaa pitää kansainvälisenä sopimuksena. Siihen kuten viitataan vitosartiklassa EUn toimintasopimuksessa. Ja mitä voidaan saada aikaan tämän suunnitelman kautta ja voitaisiinko ajatella, että EUn toimielinten tai jäsenvaltioiden toimet yhteisen etenemissuunnitelman kautta, voisivatko nämä toimet vaikuttaa samantyyppiseltä kuin takaisinottosopimuksen toimet? Ja mitkä olisivat mahdolliset oikeus, oikaisukeinot? Ja jos yhteistä etenemissuunnitelmaa ei pidetä kansainvälisenä sopimuksena, niin mitkä olisivat tässä Euroopan parlamentin oikeudet? Kuten aikaisemmin mainittiin, oikeudellinen yksikkö antoi 13. maaliskuuta lausuntonsa. Palaisin tuohon yhteiseen etenemissuunnitelmaan, joka todella hyväksyttiin toinen lokakuuta 2016. EUn ja Afganistanin välillä. Tämä julkilausuman muodossa. Ja siinä puhutaan yhteisestä sitoutumisesta vahvistaa yhteistyötä, jolla puututaan laittomaan maahanmuuttoon ja laittomasti maantuleiden siirtolaisten palauttamiseen. Siihen kysymykseen, voitaanko yhteistä etenemissuunnitelmaa pitää kansainvälisenä sopimuksena, sanoisin, että me olemme tutkineet tätä välinettä. Ottaen huomioon yhteisön tuomioistuimen päätökset. Näiden päätösten pohjalta se, miten määritellään, onko tietty toimi sitova vai ei, liittyy siihen, mikä tavoite sopimusosapuolilla oli. Sopimuksen sitovuus on siis lähinnä riippuvaista siitä, aikovatko jäsenet noudattaa sopimusta kansainvälisen lain oikeudenmukaisesti. Kyse on niistä ehdoista, jotka sopimuksessa ovat, ja myöskin niistä oloista, joissa sopimus solmittiin. Mitä tulee yhteiseen etenemissuunnitelmaan osapuolten – tavoitteet ovat siellä asiakirjassa mukana. Siellä eksplisiittisesti sanotaan, että ei aiota luoda kansainvälisen oikeuden mukaan oikeuksia tai velvollisuuksia. Lisäksi kieli osoittaa myös, että jäsenvaltiot halusivat allekirjoittaa yhteisen julkilausuman eivätkä kansainvälistä sopimusta. Tämä vahvistuu kun ajatellaan niitä olosuhteita, joissa tämä asiakirja laadittiin, yhteinen etenemissuunnitelma allekirjoitettiin diplomaattisesti alaisemman tason diplomaattisten edustusten kesken. Tärkeää on myös mainita, että kansainvälisissä suhteissa on poliittinen päätös EUlla, joko lähteä oikeudellisesti sitovaan sopimukseen tai hyväksyä poliittinen sitoumus. Sama koskee toisia osapuolia. Toisin sanoen kolmas maa voi joka olla valmis lähtemään sitovaan sopimukseen EUn kanssa tai voi mieluummin lähteä yhteistyöhön EUn kanssa ei-sitovissa puitteissa. Lopputuloksena olemme sitä mieltä, että yhteinen etenemissuunnitelma on tällainen soft law-väline – Tällaisia välineitä käytetään, tällaisia soft law-välineitä kansainvälisissä suhteissa. Ja tämän tyyppiset asiakirjat mahdollistavat sen, että kiinnostuneet osapuolet ilmoittavat poliittisesta aikomuksesta ilman kansainvälisesti sitovaa sopimusta. Tällaiset välineet myös tunnustetaan yhteisöjen tuomioistuinten päätöksessä – kuten esimerkiksi kannanotto EU-Turkki-sopimukseen. Mitä tulee siihen, mitä vaikutuksia etenemissuunnitelmalla saattaa olla EUta ja Afganistania, ei sido oikeudellisesti tämä asiakirja. Jos tätä verrataan takaisinottosopimukseen, yhteinen etenemissuunnitelma saattaa tietenkin vaikuttaa käytännössä niin, että helpotetaan niiden afgaanipakolaisten palauttamista, jotka laittomasti EU:ssa ovat. Tämä saattaa muistuttaa takaisinottosopimusta ainoastaan, jos sekä EU että Afganistan kunnioittavat yhteisessä etenemissuunnitelmassa esitettyjä periaatteita. Mutta koska tämä asiakirja perustuu vain poliittiseen sitoumukseen, ei ole niin varmaa, että tämä toteutuu, kun takaisinottosopimuksen yhteydessä. Mitä sitten tulee oikeusrajakeinoihin? Niihin yhteinen etenemissuunnitelma ei vaikuta. Jos palautuspäätös henkilöstä on tehty, oikaisua voidaan hakea palautusdirektiivin artiklan 13 pohjalta tai kansainvälisen oikeuden mukaan. Yhteinen etenemissuunnitelma ei muuta tätä asemaa. Lisäksi palauttamispäätökset, joita tehdään myös palauttamista Afganistaniin, on tehtävä niin, että otetaan huomioon riittävällä tapaa yksittäinen tapaus ja se, mitkä olot vallitsevat kolmannessa maassa, palautus olisi. Jos on siis syytä olettaa, että palauttaminen, pakolaisen palauttaminen tiettyyn kolmanteen maahan, tässä tapauksessa Afganistaniin, rikkoisi palauttamiskielon periaatetta. Silloin palauttaminen on keskeytettävä. Sitä ei saa siis täytäntöpanna. On tärkeää painottaa, että yhteinen etenemissuunnitelma ei se sitovana järjestelmänä ei puutu EUn siirtolaispolitiikkaan luomalla uusia velvoitteita. Mitä sitten tulee Euroopan parlamentin rooliin? Menettelyt artiklassa 218 sopimuksessa eivät päde, ottaen huomioon, että yhteinen etenemissuunnitelma ei ole kansainvälinen sopimus. Muuten parlamentilla on tietenkin oikeus käyttää muita toimintakeinojaan ja lähteä poliittisiin enemmän kuin oikeudellisiin toimiin, jos parlamentti ei hyväksy tätä poliittista päätöstä käyttää tällaista soft law-välinettä siirtolaispolitiikassa. Kiitos oikein paljon. Me olemme tietenkin käytettävissä, niin jos teillä on kysymyksiä. Selvä. Tämä on siis esimerkki, en tiedä teistä muista nyt, mutta tämä on esimerkki tällaisista asioista, jossa oli aikanaan niin tärkeästä asiasta kyse. Ymmärsin asian aikoinaan ja sitten Libessä on niin paljon tärkeitä asioita käynnissä, että tämä on vähemmän ymmärrettävä nyt, mutta – Käsittääkseni keskeinen kysymys oli tässä parlamentin oikeus toimia ja vaikutusmahdollisuus, joka tuli esiin loppupuolella. Varmasti siinä oli monia muitakin tärkeitä asioita mukana. Äh, pahoittelen, että olen myös unohtanut, ketkä pyysivät tätä oikeudellisen yksikön kannanottaa. Jos oli muita täällä, niin hyvä niin, mutta Barbara siis ensin ja sitten Cecil. Grazie, presidente. Gra- Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä oikeudellisen yksikön lausunnosta, joka selventää monia kohtia, erityisesti koskien siitä, millaisia todellisia oikeussuojakeinoja tässä voidaan käyttää. Haluaisin esittää kysymykseni oikeudelliselle yksikölle koskien näitä syitä, miksi ei tehty klassista, klassi, kansainvälistä sopimusta, vaan päädyttiin tällaisen ei-sitovaan lainsäädäntöön. Täällä Euroopan parlamentissa olemme tottuneet toteamaan, että keskeinen ongelma koskee parlamentin valvontamahdollisuuksia ja parlamentin oikeuksia. Ja tämä toki kiinnostaa minua paljon, mutta Yksi niistä syistä, miksi ei päädytty sitovan sopimukseen, koskee sitä, että Afganistanin hallituksessa oli syviä jakolinjoja koskien juuri sitä, minkä luonteinen sopimus tarvittaisiin ja, ja tästä aiheutui painostusta, niin painostusta myös Euroopan unionin puolelle ja oli todella suunniteltu jo massiivisia palauttamisia. Euroopan unionista ulkosuhdehallinnon kertomus puhui 80 000 afganistanilaisen palauttamisesta yhdellä heitolla, eli Geneven yleissopimuksen vastaisesti, jossa edellytetään turvapaikkahakemusten yksittäistä yksilöllistä käsittelyä. Afganistanin hallituksessa erityisesti pakolaisministeri ja ulkoasiaministeri vastustivat pakkopalautuksia jotka ovat nyt mukana tässä yhteisessä etenemissuunnitelmassa. Pakkopalautuksia on suunniteltu myös yksin tulevia alaikäisiä varten. Nämä asiat ovat hipovat laillisuuden rajoja ja mielestäni ovat syy siihen, että tämän tyyppi tyyppiset eh, sopimukset tehdäänkin ei-sitovana lainsäädäntönä, eli sellaisessa muodossa, joita parlamentti ei voi niitä valvoa, ei Euroopan parlamentti, mutta ei myöskään kyseisen kolmannen maan parlamentti voi näin ollen tätä sopimusta valvoa. Olen oikein tyytyväinen siitä, että oikeudellisen yksikön lausunnossa todetaan, että Euroopan parlamentilla on mahdollisuus vastustaa sopimusta. Tässä esitetään mahdollisuus esittää kysymyksiä, mutta ei tämä vielä riitä. Kyllähän tämä on jo tehtykin, kyllä kysymyksiä on jo virallisestikin esitetty. Tässä puhutaan myös tutkimusvaliokunnasta, sellaisen mahdollisuudesta. Minä ja ryhmäni nimissä haluaisin pyytää, että, että perustettaisiin tutkimusvaliokunta koskien tätä sopimusta, jossa on todella mukana useita kohtia, jotka ovat vaarallisia kansainvälisen oikeuden noudattamisen kannalta. Erityisesti nämä massiiviset massapalautukset. Tässä siis rikotaan ähm, palauttamiskieltoperiaatetta. Ja sitten on pakkopalautukset, ei vapaaehtoiset palautukset. Myöskin ongelmallinen asia. Kiitoksia. Thanks, Barbara. Kiitos Barbara. Tämä oli kattava puheenvuoro. Kiitos. Cecilia seuraavana. Grazie. Eh. Kiitoksia Kiitos Claude. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että eilen oli Euroopan, tai juuri hetki sitten puhuttiin Turkkiin sopimuksesta, nyt Afganistan sopimuksesta, näiden sopimusten, jotka eivät ole sopimuksia näiden kautta, jotka, sopimusten kautta, jotka ovat todella laillisuuden rajoilla, niin komissio salakavallasti harppaa parlamentin oikeuksien yli. Haluaisin, että korjaatte, jos olen väärässä. Komissio siis pitää Afganistania turvallisena maana. Meidän olisi siis olla aivan rauhallisia ja luotettava siihen, että tämän yhteisen toiminnan kautta voimme aloittaa uuden tyyppistä yhteistyötä Afganistanin kanssa ja noin ollen voimme laajentaa tätä muihin turvallisiin maihin. Kun ajatellaan äh, satoja yksin tulevia afganistanilaisia alaikäisiä henkilöitä, joista Barbara täällä puhui, haluaisin muistuttaa, että meillä on tällä hetkellä paljon Italiassa tällaisia alaikäisiä yksin tulleita Friuli, Venetsia ja Julian alueella erityisesti. Mitä heille tulee tapahtumaan? Millä tavalla täm, tässä sopimuksessa tai tässä yhteisessä etenemissuunnitelmassa on hahmotellut heidän palautustaan? Millä tavalla helpotetaan heidän palauttamistaan? Haluaisin tietää näistä mm, mm, mm, kysymyksistä, jotka koskevat tätä sopimusta, mikä ei ole mikään sopimus. Please. Kiitos Cecil Anna. Thank the. Kiitoksia. Kiitokset oikeudelliselle yksikölle tästä lausunnosta. Se todella vahvistaa epäilymme siitä, että tämä sopimus ei ole edes sen paperin arvoinen, jolle se on kirjoitettu. Se ei siis laillista asiaa, mitä ei voi laillistaa, eli siis ihmisten pakkopalautuksia Afganistaniin, Afganistania, jota nyt ei toden totta voi pitää turvallisena maana eh, tai maana, jossa on turvallisia alueita. Yksi jäsenistä, mm, jotka tämän eh, suullisen, tämän kirjallisen kysymyksen ovat allekirjoittaneet Barbara, saa täyden tukeni. Haluan, että neuvosto ja komissio vastaavat, kun ajatellaan näitä ihan konkreettisia tapauksia, joissa pakkopalautuksia palautuksia on tapahtunut ja äm, mitä on sitten tästä seurannut tämä käytäntö ja tämä niin kutsuttu pehmeä sopimus, soft deal, joka allekirjoitettiin, jonka tarkoituksena oli selvästi sumuttaa suurta yleisöä niin, että jäsenvaltiot voisivat järjestää joukkopalautuksia Afganistaniin. Tämä ei ole kansainvälisen lain mukaista toimintaa. Tämä ei ole jäsenvaltioidemme velvoitteiden mukaista toimintaa ja minä haluan tietää, mitä on tapahtunut niille ihmisille, ihan konkreettisesti ihmisille, joita on palautettu ja mitenkä nämä tapaukset äh, voitaisiin korjata tai voidaanko jotenkin. Ja entäpä sitten jäsenvaltiot, jotka ovat toteuttaneet näitä palautuksia, miten ne saadaan vastuuseen teoistaan. Ja erityisen huolissani olen, täytyy kyllä sanoa, kun tiedän, että monissakin tapauksissa ihmiset, joita on palautettu EUsta Afganistaniin, ää, ovat monet heistä ihmisiä, jotka tekivät esimerkiksi tulkkina töitä kansainvälisille joukoille Afganistanissa ja nyt he joutuvat äärimmäisen vaikean turvallisuustilanteeseen, koska tulkkeina he palvelivat eurooppalaisia joukkoja, mutta eivät kuitenkaan saa suojelua. Heitä pidetään palautettavina ihmisinä ja heidät palautetaan maahan, joka ei todellakaan ole turvallinen maa Afganistaniin. Kiitos. Ja lopuksi Eli. Grazie, presidente. Eh, iniziato... Kiitoksia puheenjohtaja. Varmasti muistatte tämän EUn ja Turkin sopimuksen. Silloin kun tehdään tällaisia sopimuksia, noin että sitä voitaisiin kutsua sopimukseksi, niin parlamentti piti ottaa mukaan. No saimmeko tämän sopimuksen pöydälle? No emme saaneet, vaan sitä ei enää sitten kutsutukaan sopimukseksi, vaan vain lausunnoksi. Nyt otettiin sitten Afganistanin ja Libyan ja muiden afrikkalaisten kanssa tämä sopimus maalliksi. Täällä on nyt muitakin ma- ma- maita, joissa on tällainen jotka kuuluvat tähän maahanmuuttokumppanuuteen. Tässä todella pyritään siihen, että ulkoistetaan ulkorajamme ja ulkoistetaan vastuumme. Me toimitaan aivan toisella tavalla kuin ne, mistä puhutaan New Yorkin sitoumuksissa viime vuonna, niin että paremmin jaettaisiin vastuu va- turvapaikka-asioissa 86 prosenttia pakolaisista tällä hetkellä sijaitsemaan maailman köyhimmillä alueilla. Tällä tavalla todella näiden tarkoitusten takia uhraamme suhteemme kolmansien maiden kanssa. Uhraamme myös periaatteet, jotka ovat mukana perusoikeuskirjassa. Uhraamme samalla koko eurooppalaisen kehityspolitiikan mielen, jonka tärkein tavoite on köyhyyden juuriminen eikä ulkorajojen hallinnointi. Myös kehitysasioiden valiokunnassa olemme perustaneet työryhmän, joka matkustaa katsomaan, kuinka näiden sopimusten kautta kehitysrahaston varoja suunnataan uudelleen ah, rajahallinnointiin ja voimavarojen rakentamiseen. Olen oikein tyytyväinen siitä, että oikeudellisessa lausunnossa on muistutettu siitä, että vaikka parlamentti ei olekaan suoraan mukana tässä, se voi kuitenkin käyttää muita välineitä saadakseen äänensä kuuleviin. Tässä voidaan esimerkiksi käydä äh, budjettitarkastelua, mutta, mutta vai, mahdollisuudet ovat aika pieniä, kun ajatellaan kuinka hämäriperäisiä nämä uudet äh, rahoitusvälineet ovat, kuten erityisrahastot ja nämä uudet investointirahastot Afrikan varten ovatkaan. Haluaisinkin pyytää teiltä tukea kehitysasioiden valiokunnan toimille, kun katsotaan kuinka näitä rahastoja käytetään ja mi- millaisiin hankkeisiin, niin että todella kohdennettaisiin köyhyyden juurimisen, eikä siihen, että rakennetaan vain lisää muureja, jotka lisäävät köyhyyttä. Thank you very much, Ellie. Kiitos oikein paljon, Elli. Minä olisin kiittää oikeudellista yksikköä tästä lausunnosta. Se todella painottaa sitä, minkä me kaikki oikeastaan tiesimme, kuten Barbara hyvin kattavasti esitti ja Elli myös viittasi, Elislain vaihtoehtoihin. muten kuten, mutta kuten Barbara Spinelli sanoi, koko kysymys, keskeisin kysymys tässä on se, mitä mahdollisuuksia parlamentilta on nyt viety. Minun olisi pitänyt sanoa tämä varmasti aluksi, mutta koordinaattorit ottivat tämän esiin tämän tärkeän kysymyksen meidän oikeuksistamme. Me halusimme kysyä tätä kysymystä, kun halusimme kaikki jäsenet mukaan, jotka käsittelevät näitä aiheita, jotta voisimme saada realistisen strategian aikaiseksi, koska kaikki ovat realisteja sen suhteen, mitä täällä tapahtuu. Tiettyjä asioita emme voi tehdä, joistain asioista voimme valittaa, mutta meidän on pohdittava tietä eteenpäin muiden välineiden kautta. Ensinnäkin on todettava, että tämä on hyvin tärkeää. Meidän on huolehdittava siitä, että ihmiset poliittisesti tietävät, että meiltä nyt tämä toimintamahdollisuus on viety. Tulevaisuudessa varmasti valiokunta voi huolehtia siitä, että tämä asia tulee esiin. Tämä voisi olla yksi strategia, mutta toivoisin, että tätä työtä voitaisiin tehdä niiden kollegoiden kautta, jotka ovat tätä työtä tekemässä, hoitavat näitä mietintöjä tällä hetkellä, jotta ei nyt vapauteta tässä – neuvostoa vastuusta tai komissiota silloin, kun komission vastuusta on kyse. Mielestäni tämä ei kaikki liity nyt poliittisiin kysymyksiin, vaan myöskin meidän tämän oikeuksiimme. Olen kiitollinen tästä keskustelusta, mutta haluaisin kuitenkin, että koordinaattorit voisivat luoda jonkinlaista – strategiaa, kun lähdetään käyttämään tällaisia ei-sittovia välineitä alalla, jolla oikeastaan parlamentilla tulisi olla toimintamahdollisuus hyvistä syistä. Kiitos oikein paljon siis tästä. Haluakohan, tai pitäisikö komissiolla antaa puheenvuoroa? Niin, minusta tuntuu, että nyt olisi parempi ehkä edetä nopeasti joten laitan tämän esityslistalle tulevan koordinaattoreiden kokoukseen, koska haluan nyt nopean vastauksen tähän turvapaikkayhteisryhmältä ja voimme saada tällaisen nopeamman yhteyden. En halua, että tämä putkahtaa esityslistalle nyt jatkuvasti. Haluaisin siis tietynlaisen strategian siihen, miten valiokunta tällaisissa tapauksissa toimii, joten kiitos oikein paljon tästä lausunnosta oikeudellisesta yksiköstä. Papadovska, kiitos teille. Sitten kohta viisi. Tämä liittyy REFIT-arviointiin. Komissio on esitellyt Ihmiset ovat vielä täällä, jaksavat vielä odotella. Kiitos, että olette vielä täällä. Komissio on vähän aikaa esitellyt asiakirjan REFIT-arvioinnista. Tällä kertaa kyse on tästä kuljettajia koskevasta säädöspaketista, joka hyväksyttiin vuonna 2002. Silloin tavoitteena oli toimia ihmisten salakuljetusta vastaan, jolla vahvistettiin oikeus taloudellisia sääntöjä, jotka liittyvät laittomaan maahantuloon. Tässä otetaan huomioon nyt, mitä tässä säädöspaketissa on ja miten sitä voitaisiin päivittää. Antaisin nyt puheenvuoron Jandragos Todoracille, joka johtaa laittoman maahanmuuton ja palattamispolitiikan osastoa HOM osastolla. Todorace Anteeksi, että aloitamme tämän kohdan käsittelyn hiukan myöhässä, mutta jos voisitte kertoa tästä arvioinnista. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Oikein hyvää iltapäivää, niin kuin jo mainitsitte. Tämän äh, arvioinnin äh, soveltamisala tuli selväksi ja me pyrimme todella nyt katsomaan, että ovatko nämä kaksi äh, ihmissalakuljettajaa koskevaa koskeva säädöspaketin osa, eli direktiivi 2290 ja puitepäätös 2246 edelleen toimivia ajanmukaisia. Me olemme toteuttaneet niiden arvioinnin ja tehokkuuden, relevanssin, johdonmukaisuuden ja lisäarvoisuuden. Ehkäpä hetki ensin valitsemastamme menettelytavasta, eli miten tulimme niihin päätelmiin, joihin tulimme. Tämä arviointi toteutettiin vuoden 2015 ja 2016 aikana ja Siinä syvällisesti tarkist, tarkasteltiin tutkimusanalyysiä, joka oli käytettävissä kansainvälisistä lähteistä, EU-lähteistä, kansainväliset järjestöt, komissio itse, edellinen täytäntöönpanokertomus, Euroopan neuvosto ja niin edelleen, UNHCR myös. Samoin toteutimme kaksi tutkimusta nähdäksemme ottamisen osaksi lain, kansallista lainsäädäntöä toteutumisen direktiivi. Ja tämäkin on siis todella tärkeä osa täytäntöönpanoa. Samoin meillä oli avoimia kuulemisia, jotka olimme kohdentaneet. Ensin kuulimme jäsenvaltioiden viranomaisia, kansainvälisiä järjestöjä, kansalaisjärjestöjä ja laajalti eh, myös eh, toteutimme julkisia avoimia kuulemisia, jotka olivat hyvin suosittuja. Katsoimme sitten täytäntöönpanon toteutumista ja sitä, miten tämä, nämä säädökset on otettu osaksi kansallista lainsäädäntöä ja nämä arviot löytyvät komission kotisivulta empiirinen data, joka johti päätelmiimme, on todella nettisivultamme saatavilla. Todella, miten näihin päätelmiin tulimme? Meillä oli tätä kvantitatiivista dataa Eurostatilta, Frontexilta, jäsenvaltioilta, kansainvälisiltä järjestöiltä. Lähetimme kyselykaavakkeen kaikille jäsenvaltioille, keskustelimme EU-virastojen, Eurojustin, Frontexin, EMSan, Europolin, perusoikeusviraston kanssa, kuulimme Karitasta, eh, ja niin edelleen muita kansalaisjärjestöjä, myös niiden yhteiskattojärjestöjä ja myös ulkopuolisia asiantuntijoita lisäksi Italiassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Europolissa ja yritysmaailmassa toteuttimme tapaustutkimuksia. Järjestimme tapaamisia eri foorumeilla, myös asiantuntijatapaamisia ja kuulemisia sen varmistamiseksi, että arviomme pohja olisi mahdollisimman kattava mainitsin tuossa tuon meille hyvin tärkeän julkisen kuulemisen. Viimeisten kahden vuoden aikana tämä aihe on ollut kovasti esillä ja siksi halusimme käyttää tilaisuutta hyväksemme, jotta suuri yleisö saattoi kertoa kannoistaan. Meillä oli nettikysely, joka oli äh, kotipääosaston sivuilla avoinna muutaman viikon. Saimme 2425 vastausta, yli 95 prosenttia vastaajista oli tavallisia kansalaisia, ja tämä osoittaa, miten kiinnostuneita kansalaisemme ovat tästä aiheesta. Mitkä sitten olivat päälöydöksemme? Ensimmäinen löydöksemme, löydös, josta meidän täytyy ottaa oppia, on todisteiden riittävä määrää. Kaikissa kuulemisissa, tapaamisissa tuli selväksi, että datalaadussa ja saatavuudessa, joita, jota tulee viranomaisilta tai järjestöiltä, on puutteita. Ja tämä meidän täytyy korjata, jotta saisimme tehtyä päätöksiä, jotka ovat perusteltuja. Toinen löydöksemme oli se, että jäsenvaltioissa on erilaisia seuraamuksia, sanktioita käytössä, mutta yhteistyö kyllä toimii. Mm, tehokkuuden suhteen todettiin, että paketin tehokkuus on toimiva tai pahimmassa tapauksessa neutraali. Toisaalta taas kun paketin tavoitteena oli, oli tiettyjä toimenpiteitä. Kaikissa ei aivan täysin onnistuttu. Nyt muutama sana ähm, myös teidän valiokuntanne viime viikkoina ja viime kuukausina esillä olleesta kysymyksestä. Mitä tulee määritelmiin, niin oikeudellista varmuutta puuttui siitä, mitä pidetään ihmissalakuljetuksena ja mitä pakolaisten auttamisena humanitaarisista syistä. Ja erityisesti kansalaisjärjestöt, jotka etsintä- ja pelastustoimintaa Välimerellä harjoittavat, kritisoivat tästä määritelmien hämäryydestä, käsitteiden hämäryydestä. Direktiivi tarjoaa mahdollisuuden kriminalisoida ihmissalakuljetus, siis maahan tulon auttaminen, kauttakulun tai maassa oleskelun auttaminen, avustaminen. Sitten on tiettyjä lainsäädännön poikkeuksia, jotka ovat voimassa ja seitsemässä jäsenvaltiossa näin on ja ne ovat niitä maita, Italia, Malta, Kreikka, Kreikka, Espanja ja muutama muu, jotka ovat eturintamassa, kun ajatellaan pakolaisten saapumisreittejä. Lisäksi täytyy muistaa, että että eh, jos joku on merihädässä, niin kansainvälisen lain mukaan häntä on autettava. Eh, tässä ei voi tehdä minkäännäköistä eroa eh, toiminnassa, miten se sitten määritelläänkin. Esimerkiksi kansalaisjärjestöt, jotka tätä avustusta tekevät, niitä ei voi kriminalisoida eikä mitään viisumia vaatia merihädässä olevilta ihmisiltä koska meillä ei ollut ihan äh, selvää dataa käytettävissä, johtopäätösten tekeminen oli jossain määrin vaikeaa äh, tietyiltä osin, mutta se äh, havaittiin joka tapauksessa, että ihmissalakuljetus on lisääntymään päin ja se vaatii ehdottomasti nopeita vastauksia Euroopan unionilta. EU ähm, Mm, tuo yhteistyön tuoma lisäarvo. Se katsottiin hyvin myönteisenä ja haluttiin puitteet yhteistyölle Euroopan tasolla. Tätä pidettiin tärkeänä ja katsottiin, että EU-tason väliintulo ja toiminta ehdottomasti tuovat äh, lisäarvoa. Mitä tulee sitten koherenssiin, se, sitä pidettiin joko myönteisenä tai neutraalina, eli minkäännäköistä epäjohdonmukaisuutta ei ollut direktiivin soveltamisalan ja muiden äh, olemassa olevien äh, määräysten soveltamisalan välillä, kuten esimerkiksi YK-sopimus, äh, joka näitä asioita määrittelee. Joten meidän tekemämme päätelmä on, ja myös komission jäsen Avramopoulos, joka on esiintynyt täällä valiokunnassa maaliskuussa, on todennut, että nämä olemassa olevat säädökset, säädöspaketti on toimiva, uusia säädöksiä ei tarvitaan. Toki uusia vastauksia on tulossa mm, hieman vai, myöhemmin 2020 ja tuolloin varmasti tarjotaan oikeita vastauksia ongelmiin. Vastasin, tai totesin jo, että mm, tiedon puute tai aukot tiedoissa datassa, jota käytettävissä on, olivat merkittävä ongelma. Olemme käynnistäneet pilottihankkeen Eurostatin kanssa yhteistyössä asian korjaamiseksi niin, että voimme politiikassa tehdä parempia päätöksiä, jotka ovat perusteltuja. Samoin teemme esimerkiksi IMO UNHCRn kanssa yhteistyötä, jotta tämän alan tietojen laatua saadaan parannettua. Seuraava vaihe olisi sitten tämän humanitaarisen avustamisen kriminalisointi. Kysymys. Direktiiviä ei laillisesti tarvitse uudistaa, mutta sen täytäntöönpano jäsenvaltiossa on asia, joka ansaitsee kyllä huomiomme juuri tältä osin eurojastin jäsenvaltioiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa teemme yhteistyötä samoin ihmisoikeusjärjestöjen kanssa huolehtiaksemme siitä, että oikeusperustaa, joka meillä on olemassa, ei väärinkäytetä millään tavalla. Sitten vielä ihmisoikeus, ihmissalakuljetus, toimintasuunnitelma, senkin täytäntöönpanoa tulemme tarkastelemaan erittäin erittäin huolellisesti. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Minulla oli tarkoitus kysyä keskeisimmästä kysymyksestä, joka huolettaa sekä jäseniä että kansalaisjärjestöjä tuo humanitaarisen avun tarjoaminen. Tähän on siis tutustuttu hyvin tarkkaan, en tiedä Haluatko jäsenet ehkä Anna Sisil, haluatteko lisätä jotain nopeasti? Voisinko kysyä, onko niin, että tässä arvioinnissa on otettu huomioon mitään seurauksia tähän ihmissalakuljettajien verkoston ruokkimiseen, miten siihen vaikuttaa se, että jäsenvaltioilla ei ole laillisia, turvallisia väyliä maahanmuuttajille, niin että he voisivat todella esittää pyyntössä ihan turvallisesti EUlle. Entä se siellä oli lisättävää? Joo, volevo un po' haluaisin hieman selvittää sitä, miksi tilante, Italiassa on nyt tämä tilanne, siellä on aika absurdi tilanne. Joitakin päiviä sitten tapasimme suljetuin oviin syyttäjän, kun kävimme vierailua Kataniassa. Ja hän kertoi täsmällisesti, mitä siellä tapahtuu kansalaisjärjestöjen kanssa ja totesi, että, että kun kansalaisjärjestöt pelastavat sieltä ihmisiä ja lähe, menevät lähelle rannikkoa, niin tällainen toiminta lisäsi maahanmuuttajien määrää. Ja viime viikkoina meillä on todella ollut jo yli 7000, ihan muutaman päivän aikana 7000 henkilöä, 8000 pääsiäisviikolla – ja nyt taas 7000 lisää näinä päivinä. Koko ajan vain lisää ihmisiä tulee. Ja tämä johtuisi siitä, että on havaittu, että jotkut nämä, eh, nämä kansallisjärjestöjen alukset ovat melkein Libyan rannikolla. Näiden piti olla kyllä suljettujen ovien sisällä keskustelut, mutta vähän myöhemmin näimme nämä asiat sanomalehdistä ja ja sitten olimme aika ihmeissämme, kun siellä oli toimittajia kansalaisjärjestö, tai siellä oli muut, toimittajia muita tahoja, jotka ryhtyivät siellä suitsutamaan, että, että nyt kansalaisjärjestöt kehottavat ja helpottavat ihmisalakuljettajien toimintaa. Tietenkin on lähdettävä siitä, että on merellä pelastusvelvollisuus. Ei voida unohtaa näitä ihmisiä, jotka ovat siellä veden varassa miten tässä sitten olisi toimittava. Nämä kansalaisjärjestöt nyt todella pyrkivät, to, pyrkivät toimimaan täysin avoimesti. Tietenkin heillä on velvollisuus pelastaa henkiä. Syyteen piti oikeastaan kertoa tästä tutkimuksesta. Pyysimme tietoja ja sitten meille esitettiinkin vain epäilyksiä – tässä pitäisi esittää aivan toisenlainen kysymys. Jäsenvaltiot eivät ole poliittisesti paikanneet sitä aukkoa, jota kansalaisen järjestöt ovat nyt paikkaamassa, joten emme voi osoittaa syyttävällä sormella niitä, jotka ovat nyt paikkaamassa näitä porsaanreikiä. Jos me todella haluamme pelastaa näitä henkilöitä, etsiä pelastaa heitä, niin kyllähän meidän on puhuttava selkeästi. Eihän ne kansalaisjärjestöt auta näitä salakuljettajia. Millaisia sääntöjä nyt meillä on tässä kriisissä? Ihmiset ovat liikkeessä. Millaiset säännöt nyt pitäisi olla, joita kansallisjärjestötkin voisivat noudattamaan? Tämä on aika järjetön tilanne. Tässä nyt syy, syyllisiksi tulevat tahot, jotka paikkavat poliittisia ja oikeudellisia puutteita. Meidän olisi pikaisesti paikattava nämä aukot. Kiitoksia. Anna, uh, no, just quickly, you want to come Anna uh, no, ihan lyhyesti. Niin, Cecilin puheenvuoron jälkeen halusin vain kysyä seuraavaa. Jos ajatellaan, että halutaan rikollistaa kansalaisjärjestöt, jotka pelastavat ihmishenkiä välimerellä. Entä Euronavor Med? Meritoimet välimerellä. Sehän on oikeastaan pelastanut tuhansia ihmishenkiä välimerellä. Kyllä ihan totta, mitä enemmän pelastetaan ihmisiä, sitä enemmän kannustetaan tulemaan välimeren yli, jos tuollaista perversiä logiikkaa tässä esitetään. So, so the logic also does the basic legal... Niin, siis oikeudellinen kanta tässä, kuten edustaja Kenke sanoi. että kansalaisjärjestön asettaminen rikollisen asemaan aiheuttaa kyllä ällistyttävää ajattelua. Meillä varmasti komissiolla on vielä työ käynnissä. En tiedä, oliko aina vielä jotain. Selvä. En oikein tiedä, mitä seuraavaksi. Sorry. Ai, Anteeksi, voisinko pyytää teitä vastaamaan? Minä jo väsyn tässä. Voisitteko vastata edustajien kysymyksiin? Eh, eh. Kiitos puheenjohtaja. Te tässä jo osittain vastasittekin kysymyksiin ja sanoitte, mitä itsekin halusi, halusin sanoa. Tällä hetkellä tilanne sellaisena kuin se on ja valitettavasti mihin se on menossa, jota tarkastelemme tiiviisti Italiassa, niin se ei kyllä ole direktiivin laillisen määritelmän mukainen, eli tämän arvion suhteen. Jotkut voisivat ajatella, että on tarpeen avata direktiivi uudelleen, mutta me katsomme, että säännöt meripelastuksen suhteen ovat hyvin, hyvin selkeät. Ne eivät tule tästä direktiivistä, ne liittyvät kansainvälisiin velvoitteisiin ja kansalaisjärjestöt Välimerellä tekevät tärkeää humanitaarista työtä ja niiden tulisi voida tätä tärkeää työtä jatkaa. Te mainitsitte ähm, selkeät säännöt, on selkeät säännöt, joiden puitteissa siellä toimitaan ja ei pitäisi olla epäselvyyttä sääntöjen voimassaolon suhteen yhteistyö niiden välillä, jotka etsintä- ja pelastustöitä merellä tekevät onpa kyseessä sitten kansalaisjärjestön alus tai kauppalaivan alus tai on, onko kyseessä sitten EU-toimija, niin joka tapauksessa EU tasollakin olemme investoineet tähän työhön hyvin paljon viimeisten kahden vuoden aikana ja haluamme varmistaa sen, että mitään harmaita alueita ei synny. Valitettavastihan joitain tulkintoja viime viikkoina olemme eh, nähneet. On tärkeää todeta, että mikään direktiivissä tai kansallisessa lainsäädännössä ei estä kansallisia eh, oikeudellisia viranomaisia tarkastelemasta yksittäisiä tapauksia. Jäsenvaltioilla on lupa näitä tapauksia tutkia ja vaikka direktiivi muotoiltaisiin toisellakin niin, tapaa, niin mikään ei muuttaisi tätä kansallista toimivaltaa todisteiden pohjalla, onpa niitä sitten tai ei jäsenvaltioilla on kuitenkin oikeus näitä tutkimuksia toteuttaa auttaa. Ja näitähän nyt on tullut julkisuuteen viime aikoina. Very much, I think. Selvä, kiitos oikein paljon. Kiitokset siitä, että olitte täällä. Kiitos Cecilia Anna kysymyksistänne tässä. Kollegat, näin pääsemme esityslistan loppuun. Oiko muita aiheita? ei. ilmoittaisin vain, että seuraava kokouksemme on toukokuun 11. päivä. Tähän päättyy kokouksemme. Kiitos.